Ja sitten ilmoittaisin, että meille on tullut ehdotus liittyen direktiiviin 2006-112 EY koskien yhteistä ALV-järjestelmää. Ja tämä asia on toimitettu